Okay, colleagues. Maybe everyone could... No niin, kollegat voisivat, kun kaikki istuta, niin voimme aloittaa kokouksen. Esityslista hyväksyttiin eilen juuri ennen kuulemistilaisuutta. Yksi muutos kuitenkin vielä, josta en eilen puhunut. Se liittyy tähän iltapäivään. Me lähdemme liikkeelle kohdasta 14 kohti entistä tehokkaampia globaaleja humanitaarisia toimia EUn panos – Silloin saamme kuulla esityksen tästä tutkimuksesta, jota pyysimme Istanbulin konferenssin alle. Ja sitten tasa-arvo- ja kehityskohta sen jälkeen. Tärkeitä aiheita esityslistalla siis iltapäivällä myös ekovas aihe Länsi-Afrikka. Esityslista on vallan täynnä tänään iltapäivällä, mutta tärkeitä aiheita. Ja nämä kaikki siis käsitellään iltapäivällä. Um, and then I just have one announcement. Yksi ilmoitusasia vain kollegoille. nimenomaan tilassa tänään on varapuheenjohtaja Pongan tukema tilaisuus. Mana meren pinnan nouseminen. Siellä käytetään runoutta avuksi, jotta voidaan muistaa pieniä saarivaltioita. Haluatteko varapuheenjohtaja Ponga sanoa jotain tästä tilaisuudesta? Très rapidement, madame. Aivan lyhyesti. Kyseessä on ryhmä Fiji-saarelta. Kävimme viime, niin viime viikolla. Tulivat he, he ovat täällä nyt Euroopan kiertueella. Kopassin johtamana he ovat täällä hieman kiertueella niin, että, että poliittiset johtajat valveutuisivat ilmastonmuutoksen vaikutuksista Tyynemeren saarille – ilmastonmuutoksen seuraukset ovat näille yhteisölle Tyynellä merellä hyvin dramaattisia. Mihin aikaan tämä mielenosoitus on? Se on kello yhdestä kello kahteen. Two o'clock today. Kello yhdestä kahteen tänään siis pyydän kollegoita lähtemään mukaan tukemaan tätä tärkeää aihetta, josta keskustelemme lähikuukausina myös. Ja lopulta haluaisin toivottaa tervetulleeksi tänne ryhmä Ranhalan Falsista. Tervetuloa tänne valiokuntaamme tänä päivänä. Hienoa, että olette täällä. Noben Noiserin kutsumina olette täällä tänään. Noben Noiser on teille, teidät kutsunut tänne. Ja kuten luultavasti tiedätte, hän on sosiaalidemokraattisen ryhmän edustaja ja kehitys politiikassa. Meillä on paljon kovasti töitä tekeviä teidän meppenne. Edustaja Naisen on yksi, joka tekee kaikkein tiukimmin töitä täällä. Hän on erittäin hyvä kollega, vaikka niin vaatimaton onkin. Mutta sydämellisesti tervetuloa joka tapauksessa valikuntakokouksemme tänä aamuna. Kohta kolme, pöytäkirjan hyväksyminen. Teillä on ylimääräisen kokouksen 11. toukokuuta pöytäkirja. Kertokaa sihteeristölle, jos teillä on muutoksia muuten. Pidetään niitä hyväksyttyinä. Kohta neljä. Komissiohan ei ole nyt ilmeisesti paikalla. Kohta neljä. Komission ilmoitukset. En tiedä, olisiko komissiolla jotain. Komission jäsenhän tulee yhdeltä toista, joten hän voi varmasti komission ilmoitukset hoitaa itse. Komission jäsen voi itse hoitaa näin siis omansa. Kohta viisi, kuten tiedätte eiliseltä, Ebola-kriisi aihetta lykättiin. Eilen oli kuulemistilaisuus ja nyt siirrymme kohti seitsemän ja kahdeksan Tänään puheenjohtaja kaksi äänestystä. Ensin maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn. Tai nämä siis yhdessä Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja. Tästä on kaksi äänestystä. Hyväksyntämenettely ensin ja sitten lainsäädäntötyöhön meidän panoksemme. Okay, so the first one. Ensimmäinen hyväksyntä maailmankaupajärjestön perustamista tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja. Tarkistuksia ei ole. Meidän on äänestettävä koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. The vote is... Yeah, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten Then we have the actual... Ja sitten päätöslauselma, kollegat, tähän on tarkistuksia. Ensimmäinen tarkistus yksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Ai anteeksi, se raukeaa. Siitä ei pitänytkään äänestää enää. Se raukesi joka tapauksessa, olisi muutenkin hylätty. Tarkistus kolme. Kohta kohdalta ensimmäinen osa tarkistusta kolme äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää. Uskokseni hyväksytty. Voidaan tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Puolesta. Mm, tekö raukeaa? Äänestetään. Se raukeaa, niinkö? Esittelemme sitä raukeaa. No hyvä, se raukeaa. Tarkistus 5 kohta kohdalta jälleen ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6. Raukeaa. Raukeako? Kyllä. Tarkistus 7 äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Uskakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Hyvä, että tarkistimme. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus kahdeksan. Taitaa olla sama enemmistö kuin viimeksi. Äänestys päättyy. Hylätty. Tasaäänin tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestyslausunnosta koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut lausunnon valmistelijalle, edustaja Frunzolikalle. Kiitos oikein paljon. Ja sitten kohdat 10 ja 11 samantyyppisesti pöytäkirja kalastussopimuksesta Euroopan unionin ja guinea tasavallan kesken. Ensin hyväksyntä. Tämä hyväksyntä. Yksi tarkistus. Tarkistus yksi. Hyväksyntämenettelyyn äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten koneäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17.4. Seuraavana Too many bits of paper today. Meillä on täällä liikaa nyt papereita. Siirrytään äänestämään päätöslauselmasta, joka kulkee tässä menettelyssä mukana. Tarkistus 1 meni nurin, koska tämä hyväksyttiin, joten seuraavana tarkistus 2 edustaja Pongalta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme Pongalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko teksti näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Devalle, joka ilmeisesti ei ole paikalla. Seuraava kohta esityslistalla on jäsenelty vuoropuhelu komission työohjelmasta – ja pyrin vain selvittämään nyt, onko komission jäsen ja salin ulkopuolella, jos vain odotatte hetkisen. Okay, if everyone could take their seats again. Um, niin kollegat, jos voisitte istua uudestaan, tervetuloa takaisin komission jäsen. Vaikeaa kuvitella, että valiokunnan työ on jatkunut jo vuoden ja te olette olleet virassanne marraskuulta. Ehkä tämä tuntui pitkältä ajalta näin, että komission jäsen on matkustanut paljon, käynyt Fidjillä, tehnyt paljon työtä meidän eteemme. Esityslistamme kohta on hyvin tärkeä. Tämä on vuosittainen harjoituksemme, kun me saamme mahdollisuutemme parlamentin jäsenenä vaikuttaa komission työohjelmaan vuodelle 2016. Me olemme käyneet jo keskustelua komission jäsen Stylianidisen kanssa toukokuussa ja nyt kuulemme toista komission jäsentämme, komission jäsen Mimitsaa. Tiedän, että te työstätte työohjelmaamme tällä hetkellä. Tämä on juuri se ajankohta, jolla me voimme antaa oman panoksemme. Jos voisin pyytää teitä alustamaan 10 minuuttia tai vartin ja sitten kollegat saavat esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed. Kiitoksia hyvät puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Minulla on suuri ilo olla täällä tänään tässä jäsennellyssä vuoropuhelussa. Voimme täällä käsitellä useita tärkeitä asioita, jotka liittyvät kehityspolitiikkaan. Haluaisin äh, aloittaa tietenkin tästä 2015 vuoden jälkeisestä asialistasta koskien kehityspolitiikan tavoitteita. Tämä liittyy oikeastaan perinteiseen kehitysapuun ja sillä on potentiaalia uudistaa tapoja, joilla maat tekevät yhteistyötä ja auttavat toinen toisiaan globaalissa pyrkimyksissään edistää kehitystä kaikkialla. Komission helmikuun tiedonannossa esitellään meidän näkemyksemme koskien globaalia kumppanuutta köyhyyden juurimiseksi ja kehityksen edistämiseksi vuoden 2015 jälkeen. Siinä on kuvailtu kattavat periaatteet ja konkreettiset tavat täytäntöpanoa varten koskien uutta globaalia kumppanuutta varten – jotta saataisiin todella näin pitkälle menevä asialista toteutettua. Tässä kriittisessä vaiheessa haluaisin korostaa jälleen kerran sitä, kuinka tärkeää on tukea ja säilyttää selkeä kanta Euroopan unionissa koskien kesken olevia neuvotteluja. Parlamentti on ollut avainasemassa muotoilemassa EUn kantaa kokonaisvaltaista globaalia kumppanuutta ajatellen. Tämä lähetti selkeän viestin myös neuvostolle. Neuvoston päättelmät, jotka hyväksyttiin toukokuussa, tarjoavat Euroopan unionille vahvan perustan neuvotteluja varten. Niissä Euroopan unioni yhteinen sitoumus 0,7 prosenttiin tavoitteeksi vahvistetaan jälleen, koskien siis julkista kehitysapua. Päätelmissä korostetaan myös vähiten meidän kehittyneiden maiden tukemistavoitteita 0,15-0,20 prosenttiin PKT ohjeille lyhyellä aikavälillä. Ensimmäistä kertaa EU on myös sitoutunut siihen, että saavutettaisiin tämä korkeampi tavoite 0,20 prosenttia BKTLstä tuessa 2015 asialista osalta vähiten kehittyneille maille. Kaikkiin odotuksiin ei ole kuitenkaan päätelmissä vastattu, siitä olen tietoinen. Mutta meidän olisi tunnustettava, että mukana on kuitenkin laajasti konkreettisia ehdotuksia, jotka kyllä vastaavat Euroopan roolia johtavana virallisen kehitysavun antajana maailmassa ja kestävän kehityksen airoina. 2015 tilintarkastuskertomus, joka myöhemmin tänään julkaistaan, vahvistaa, että Euroopan unioni on pärjännyt hyvin viimeisen vuosikymmenen aikana. Joikin alueilla suorituksemme ei ole ollut aivan tavoitteiden tasolla, mutta suurin osa tavoitteista on saavutettu tai on niitä ollaan saavuttamassa. Nyt on pyrittävä siihen, että nostetaan globaaleja tavoitteita korkeammalle ja korot, korost, korotetaan näitä pyrkimyksiä kapasiteetin mukaisesti. Annan tästä esimerkin. Täysin komission ja parlamentin kantojen mukaisesti neuvoston päätelmissä 26. toukokuuta vedotaan kaikkiin maihin niin, että ne sitoutuisivat hyvään hallintoon ja varmistettaisiin, että mailla on järjestelmät valmiina, tehokasta ja avointa julkisten resurssien hallintoa varten. Neuvosto tunnustaa myös tarpeen vahvistaa petosten vastaista, rahopesuvastaista ja korruptiovastaisia toimia, parantaa verohallintoa ja torjua laittomien pääomien virtoja ja veronkiertoja ja veropetoksia. On myös vahva vetomus kansainväliseen yhteistyöhön, jotta voitaisiin torjua verojen välttelyä ja, ja, ja veroparatiiseja ja laittomia virtojen karkamista, jotta voitaisiin myös saada lisää kotimaisia tuloja. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on puuttua näihin verojen välttely- ja veropakoilukysymyksiin kotimaisen tulokerrytyksen mielessä. Tämä pätee sekä EU-hun että kumppanimaihin. Olen, tiedän, tiedän, että olette yhtä mieltä tästä. Panin tarkan merkille verotusta koskevaa valiokunta mietinnön, joka on täällä valmistelussa ja odotan sen käsittelyä heinäkuun täysistunnossa. Jos haluamme, että menestymme, meidän on heinäkuussa lähdettävä Addis Abebasta kunnallisen sopimuksen kanssa. Tarvitaan strategisempi täydentävä rooli ODAlle niin, että sitä käytetään katalyyttisemmin niin, että saadaan vipuvaikutusta muista rahoituksista ja ei-rahoituksellisista täytäntöpannasta niin, että voidaan kattaa hyvin, hyvin vaativa uusi eh, SDG-asialista on katettava koko 2015 jälkeinen agenda niin, että mukana ovat muutkin kuin rahoituksen liittyvät näkökohdat, kuten hyvä hallinnointi, tehokkaat instituutiot, oikeusvaltio ja rauhanomaiset yhteiskunnat. Olen oikein iloinen siitä, että Euroopan parlamentti tulee olemaan vahvasti läsnä Addis Abeban konferenssissa ja luotamme siihen, että puhutte vahvasti näiden asioiden puolesta. Tuen täysin teihin niin, että autatte meitä muotoilemaan EUn kokonaisvaltaista poliittista vastausta koskien näitä uusia kestävän kehityksen tavoitteita niin, että paperit saadaan tote- konkretiaksi. Tämä tulee olemaan ensi vuoden suurempia tehtäviämme. Omiin, omista valtuuksistani komissio tarkastelee nyt huolellisesti, kuinka parhaiten seurataan S-liikkeen täytäntöönpanosta EUn kehityspolitiikan puitteissa, esimerkiksi suhteessa EUn konsensuksen ja muutosagendaan. Odotan innolla tätä, tämän valiokunnan näkemystä kuulemista koskien sitä, kuinka voidaan parhaiten täytäntöönpanna SDG Euroopan kehityspolitiikassa. Toinen prioriteetti, jonka haluaisin täällä mainita, koskee sukupuolikysymyksiä, tasa-arvokysymyksiä, naisten ja tyttöjen voimaanottamista. Ne ovat keskeisiä, kun lähdetään vähennettämään kehitystä ja, ja puhumaan osallistavasta kasvusta ja kehitystä. Haasteita on paljon, ne ovat monitahoisia, mutta Euroopan unionin sisällä sekä täällä Euroopan unionissa että myös kumppanimaissa tämä on tärkeä asia. Komissio on laatimassa perusteellista jatkoa nykyiselle toimintasuunnitelmalle koskien kehitysyhteistyötä. Se tulee olemaan strategisempi ja keskittämään tuloksiin ja se on räätälöity erityisiin kentällä läsnä oleviin tilanteisiin. Tulemme edistämään kohdennetummin täsmällisiä toimia, jotta voidaan torjua kaiken tyyppistä naiseen ja, na- ja naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väli- väkivaltaa, mukaan lukien monet haitalliset käytänteet. Haluaisimme myös vähentää äitiyskuolleisuutta ja vastasyntyneiden lasten kuolleisuutta ja parantaa kaiken kaikkiaan naisten ja tyttöjen terveyttä. Pyrimme lisäämään koulutuksen ja ammattikoulutuksen laatua naisten ja tyttöjen kohdalla. Jos naisille annetaan vahva ääni ja, päätösvalta, samalla kun ne, eh, naisille annetaan eh, helpompi pääsy rahoitukseen ja omistajuutta ja mahdollisuuksia eh, menestää taloudellisesti samaan aikaan voidaan edistää koko heidän yhteisönsä kehitystä. Tämä on yksi näkökohta koskien tällaista poikkileikkaavaa lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon sekä taloudelliset että muut seikat monilla maailman alueilla pyrin nyt tässä tätä kehitysyhteistyötä kehittämään niin, niin, että vähennetään epätasa-arvoa maiden sisällä ja niiden välillä. On varmistettava se, että puuttumme kaikessa toimissamme tasa-arvoon ja saatavuuteen koulutuksen, taitojen, venä, eh, veden, energian, terveydenhuolton, työllisyyden, informaatioteknologian ja muiden seikkojen osalta – E, epätasa-arvoa voidaan vähentää, jos autamme kumppanimaita mm, laatimaan hyvää politiikkaa ja toimia. Toinen keskeinen asia on maahanmuutto. Tarvitaan, niin on, on muistettava kehityspolitiikan panos mm, EUn maahanmuuttopolitiikan täytäntöönpanossa – kun pyritään puuttumaan näihin haasteisiin, joita Euroopassa on ja naapurimassa myös tarvitaan tasapainon lähestymistapa, jossa mm, puututaan maahanmuuton kehitysnäkökohtiin kumppanimaissa ja samaan aikaan tuetaan mm, maahanmuuttovirteen parempaa hallinnointia. Maahanmuuton perussyihin, mm, perussyyt on tunnistettava ja niihin on puutettava välittömästi Tämä tarkoittaa, että meidän on lisättävä investointeja kasvun ja työpaikkojen luomisen, rauhan, turvallisuuden, ihmisoikeuksien ja hallinnon alalla. On ryhdyttävä nopeisiin toimiin myös koskien näitä 60 000 siirtymään joutuneen henkilön, 60 miljoonaa siirtymään joutuneen henkilön tilannetta. Ongelmat eivät ole Euroopan unionissa, vaan kehittyvissä maissa 68 prosenttia maailman pakolaisista on kehittyvissä maissa. Komissio tulee lisäämään tukea maille, joissa, jotka ottavat vastaan pakolaisia, niin että lisätään vastaanottokapasiteettia. Olemme nyt strategisesti pohtimassa asiaa niin, että voidaan maksimoida tuen vaikutuksia. Tuloksia odotetaan ensi vuonna. Teemme läheistä yhteistyötä ja koordinoimme toimintaa humanitaarisen lähestymistavan kanssa. Hyvät jäsenet, viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä haluaisin puhua kotonun jälkeisestä prosessista. Moninapaisessa maailmassa, jossa globaalit haasteet ovat yhä suurempia, EUn olisi otettava pohjaksi olemassa olevat sopimukset 95 maan kanssa. Tämä on kaikkein merkittävin oikeudellinen sopimus Euroopan unionin ja muiden maan, maaryhmien kanssa – Kuitenkin kumppanuuden on muututtava ja heijasteltava uutta todellisuutta. Globaali näyttämä on muuttunut, on uusia toimijoita, on uusia globaaleja intressejä. On otettava huomioon myös se, miten kumppanuudet ovat kehittyneet. Poliittinen, poliittiset alueelliset puitteet ovat kehittyneet kotonun rinnalla, erityisesti Afrikan kanssa. Yhteistyö on lisää, lisääntynyt myös äh, alueita pienempien äh, yhteisön kanssa, mukaan lukien turvallisuus ja, ja erilaiset kumppanuussopimukset. Meidän tavoitteena pitäisi olla siirtyä todelliseen poliittiseen kumppanuuteen, jolloin pohjana on yhteiset edut, eikä ole tällainen lahjoittaja-saaja suhde enää vallitseva. Meidän olisi katsottava neuvottelujen ydintä ja luonnetta, ovatko ne laillisesti sitovia vai eivätkö, mikä maantieteellinen ulottuvuus ja mikä on sopimuksen sisältö. Komissio aloittaa laajat kuulemiset syksyllä tänä vuonna. Pohjana on tällä hetkellä valmistelun alla oleva vihreä kirja. Tutustun erityisen kiin- suurella kiinnostuksella parlamentin kannanottoihin, kunhan parlamentti antaa lausuntonsa aikomukseni on antaa yhteinen tiedonanto korkean edustajan kanssa vuonna 2016 tästä asiasta. Hyvät jäsenet, tässä nyt lyhyesti kävin läpi yhteisen agendamme tulevia kuukausia varten. Nyt mielelläni teen läheistä yhteistyötä edelleen teidän kanssanne näissä asioissa ja muiden asioiden parissa, niin että yhdessä voimme muotoilla kunnianhimoista tehokasta eurooppalaista kehityspolitiikkaa tulevia vuosia varten. Odotan nyt huomioitanne, kysymyksiänne ja, ja tätä viestinnältöön vuoropuhelua kaiken kaikkiaan tänään. Kiitoksia. Thank you, Kiitos oikein paljon komission jäsen. Puhuitte monista aiheista. Meillä oli juuri koordinaattoreiden kokous ja siellä puhuimme parlamentin strategisista prioriteeteista ja monet mainitsemanne seikat, oikeastaan kaikki, nähtiin strategisina prioriteetteina meidän työssämme myös vuonna 2016. Nyt kollegat voivat käyttää puheenvuoron. Ensin edustaja Venta. Oh, sorry, no, sorry, no. Ei, anteeksi, anteeksi, teen virheen, vaan Davostir ensin, anteeksi. Anteeksi, luin väärin. Koordinaattorit ensin, eli edustaja Stier ensin. Sitten Noiser, Rögerensi Maria Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen. Kuten sanoitte, puheenjohtaja, monet komission jäsenen prioriteetit on jo käsitelty koordinaattoreiden kokouksessa ja on hienoa, että tässä ähm, meillä on näin suuri yksi ymmärrys siitä, mitkä prioriteetit ovat. Minun ryhmäni EPP on valinnut tiettyjä prioriteetteja, voin esitellä ne. Ja sitten hyvä ystäväni edustaja Venta jatkaa tästä ja kertoo hiukan enemmän muista prioriteeteista, mutta meille hyvän hallintotavan ja laittomien pääomavirtojen vastainen taistelu on yksi prioriteetti. Tämä on tärkeä työkalu työkalupakessamme kehityksen alalla. Äh, pakolaislapset ähm, ja kehitys ovat myöskin prioriteettejamme. Ja haluaisimme myöskin arvioida pk-yritysten roolia ja mikroluototuksen mahdollisuuksia ähm, kehitysyhteistyössä. Tämä on myöskin maahanmuuttokysymykset prioriteettina ja myöskin äm, kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisen seurannan. Nämä ovat niitä prioriteetteja, joita EPP-ryhmä on tunnistanut tärkeimmiksi. Tässä haluaisin lyhyesti mennä äm, laittomiin pää, pääomavirtojen vastaisen taisteluun. Tämä on sellainen asia, josta monet maat kärsivät, laittomat pääomavirrat. Äm, triljoona äh, dollaria vuosittain. Tämä on äh, moninkertainen määrä verrattuna kehitysapuun. Äh, meidän pitäisi vahvistaa oikeusvaltion periaatteita, vastustaa korruptiota ja vahvistaa kaikkia mukana olevia toimijoita, luonnollisesti myöskin kansallisia hallituksia ja myöskin yksityistä sektoria. Toivomme, että komissio loisi kattavan strategian. Tämä valiokunta on suositellut, että tekisimme tutkimuksen näistä kysymyksistä ja tunnistaisimme niitä alueita, joilla voisimme vielä parantaa suuresti toimintaa. Ja jos nyt voisin vaihtaa äidinkieleeni, minusta vaikuttaa siltä, että te olette erittäin hyvässä asemassa. Voitte hyötyä koko kokemuksestanne Kroatian äm, liittymisneuvotteluiden kokemuksesta. Ja tässä me voimme hyötyä, kun haluamme tarkastella korruptiota kehitysyhteistyössä. DV-valiokunta on tunnistanut monia mekanismeja, joita käytetään ja on käytetty laajentumisprosessin aikana – ja tämä on aivan äm, samantyyppistä kuin itäisen naapuruston alueella, mutta AKP-maissa emme ole käyttäneet samoja periaatteita ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on paljon vielä kehitysvaraa. Minun poliittinen ryhmäni ja minä olemme sitä mieltä, että te voisitte täysin hyötyä henkilökohtaisesta kokemuksestanne, jotta komissio voisi ehdottaa uusia välineitä jotta voisimme paremmin tukea hyvää hallintotapaa ja vastustaa korruptiota tehokkaammin, niin jotta näitä asioita pidettäisiin vielä tärkeämpiä komission töissä. Kiitoksia. Kiitos edustaja Noiser. Kiitos paljon komission jäsen. Kiitos, että heti Fidjin konferenssin jälkeen olette jo täällä meidän valiokunnassamme. Voin sanoa, että te teitte oikein hyvää työtä Fidin konferenssissa. Tämän päivän esitys saa myöskin tukea, kestävän kehityksen tavoitteet, humanitaariset katastrofit, siirtolaisvirrat ja kotonun jälkeinen aika. Kuitenkin tiettyä taustaa vasten teemme työtä tällä hetkellä. Tämä on dramaattinen tilanne, suurin humanitaarinen katastrofi toisen maailmansodan jälkeen – poliittista epävakautta Syyriassa, Irakissa, Libyassa, Jemenissä ja sitten Mauritania, Nigeria ja niin edelleen Somaliaan asti laajoilla alueilla siis. Samanaikaisesti näemme jäsenvaltioissa sellaisen poliittisen prosessin, jossa kehitysapuvarat kyseenalaistetaan yhä useammin ajatellen Suomen esimerkkiä uusi hallitus – haluaa leikata noin 40 prosentilla kehitysapua. Ja uusi Tanskan hallitus on ottanut myös kantaa. Kyse on Pohjoismaista, jotka ovat olleet yleensä esimerkillisiä kehitysyhteistyön saralla. Samanaikaisesti suuri osa Euroopan kansalaisista haluaisi lisää taloudellisia varoja kehitysavun tukemiseen, jotta voitaisiin auttaa vaikeaa tilannetta monissa maissa. Tätä taustaa vasten ja ajatellen sitä, minkälainen tunnelma monissa jäsenvaltioissa on, muistuttaisin vielä esimerkiksi siitä, että Irlannin tai Kreikan kaltaiset maat eivät ole valmiita järjestämään AKT-kokouksia. En tiedä, onko niin, että Alankomaat seuraavana puheenjohtajan valtiona vuonna 2016 olisi valmis hoitamaan tällaisen konferenssin. Jos ajattelen AKT-konferenssia, siellä kävivät ministerit vastaamassa jonkin kysymyksiin ja katosivat hyvin nopeasti suhteessa kumppaneihin AKT-maissa, niin tämä ei kyllä herättänyt hyviä odotuksia. Me olemme siis hankalassa tilanteessa. Kehitysyhteistyö on vasta tuulessa ja kysyisin, miten te voitte löytää nyt kumppaneita komissiosta, jotta voidaan antaa vähän vastavoimaa jäsenvaltioille. Vielä viimeinen seikka tämäkin liittyy pakolaiskysymykseen, mutta myös pääomavirtoihin. Hyvän hallintotavan painottaminen Miten suhtaudumme monin AKT-maiden poliittisiin eliitteihin? Siellä sallitaan, että hyvin koulutetut nuoret lähtevät sieltä. Mitään ei tehdä, jotta voitaisiin estää tai rauhoittaa näitä pakolaisvirtoja. Erityisesti minua kuitenkin kiinnosti se, minkälainen on tunnelma ja miten te komissiossa voitte toimia ja löytää kumppaneita toimia suhteessa jäsenvaltioihin, jotka ottavat takapakkia kehitysavun osalta. Se on mielestäni nimittäin hyvin vaarallinen tie. Thank you, Charles Kiitos, Charles Oui, merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin puhua näistä rahoitusasioista, ei siksi, että se minua jotenkin innostaisi. Se on aika, aika rasittava aihe. Ja joka aina siitä kuitenkin pitää puhua uudelleen. Ja se, jos sitä puhuu, niin saa helposti tosin rasittavan mainen. Mutta ennen Pariisin ilmastokonferenssi, ennen New Yorkia ja Addis Abebaa, meidän on puhuttava selvästi. Sanoin tällainen, todella tällä neuvoston päätelmissä, joihin viitattiin, niin sanotaan, että jäsenvaltioiden komission arvioiden mukaan EUn julkisen kehitysavun pitäisi nousta niin, että päästäisiin 0,4 tai 0,44 BKTL 2015 EUn ja jäsenvaltioiden pitäisi ottaa lisävaroja käyttöön noin 38,58 miljardia euroa. Jos tämä ei olisi vakava asia, niin tämä voisi naurattaa. Tämähän on sitoumus, joka on tehty. Eilen Rydishauser komissiosta keskustellessaan myös julkisesta kehitysavusta hän sanoi, että jos nämä ovat neuvoston päätelmät, jotka eivät ole kovin täsmällisiä, niin mikään ei estä jäsenvaltiota menemään pidemmälle kuin mitä on ilmoitettu. Nämä neuvoston päätelmät, jotka ovat teidän pohjananne Addis Abeba varten, eivät ole kovin selkeät jos tämä on itsestään selvää, niin miksei sitä sitten sanottaisi. Parempi sanoa se kuitenkin. Suuremman os- siis jäsenvaltioiden asenne on aika selvä suhteessa sitoumuksiin. Toinen selkeä kyllä tai ei liittyy siihen, millä tavalla varat suunnataan köyhyyden torjuntaan yhtäältä ja toisaalta ilmastonmuutoksen torjuntaan. Enkä minä nyt ole teidän osastonne kanssa vihainen. Me tuemme teitä ja olemme aika yksimielisiä tässä. Mikäli menettelyt hyvin sujuvat, niin voimme tästä puhua vielä uudestaan Strasbourgin täysistunnossa. Mutta emme kuitenkaan voi mielestäni jäädä tähän neuvoston päätelmiin missä on yksi aika viattomalta vaikuttava lause, joka jättää avoimeksi mahdollisuuden käyttää muitakin keinoja, näitä innovoivia rahoitusmuotoja. Meidän olisi ker- korostettava tätä ja aktivoitava tämä vipu. Miksi tästä nyt puhun? Neuvostopäätelmän jälkeen hän on tullut uutuuksia, uusia asioita. Monet jäsenvaltiot jatkuvasti vähentävät julkista kehitys- apua. Yksi maa on laskenut sitä jopa 43 prosentilla. Nämä ovat siis uusia asioita, joista ei ollut tietoa silloin, kun neuvosto antoi päätelmänsä. Meidän on oltava erittäin tiukkoja tämän asian kanssa. Ja kun 38 miljardia jo puuttuu verrattuna muutama vuosi sitten tehtyihin sitoumuksiin, vuodeksi 2015 38 miljoonaa puuttuu. Emme voi mä nyt va- suunnata alun perin kehitykseen suunnattuja varoja ilmastonmuutostorjunta. Nyt haluaisin tietää, mistä nämä 100 miljardia tulevat, jotka kansainvälisen yhteisön pitäisi saada liikkeelle vuoden 2020 jälkeen ilmastonmuutostorjunta talkoissa. Voimme toki tässä mennä ikään kuin piiloon, mutta voi, var, meidän on oltava solidaarisia tämän valiokunnan parlamentin kanssa. Toivon, että, että ensi kokouksessa sanoin päätösosuma aikaan, jossa todetaan, että olemme hyvin tiukkoja sitoumusten kanssa ja teemme kaikkemme, jotta tähän päästään. Innovoivat rahoitus mm, mahdollisuudet on tällainen lieventävä mahdollisuus, mutta sekin on käytettävä. Sitten tämä eriyttäminen Minusta nyt olisi aikaa vähän katsoa, mikä tilanne on. Me, monta meistä sanoivat, että kyllä tämä eriyttämisperiaate kelpaa tulevassa Euroopan unionin kehitysapupolitiikassa, koska nämä maat, jotka tuottavat riittävästi, riittävästi resursseja, niin miksi niitä pitäisi tukea, kun kuitenkin 7-80 prosentin kasvu on kyllä riittävää tuottavaa, jotta voidaan torjua köyhyyttä. Kysymys kuitenkin kuulee, kuuluu ensinnäkin, mitä päätelmiä te komissiossa teette tämän erittämisperiaatteen toteuttamisesta ja toisekseen yksimielisesti totesimme, että ne maat, jotka eivät enää tulevaisuudessa ole avun vastaanottajia, niillä on kuitenkin oikeus tekniseen apuun. Tämä on äärimmäisen tärkeä huomioiden myös globaalin AIDSin, malarian ja tuberkulaasin torjunta itäisessä Euroopassa, Venäjällä, Ukrainassa, Ukrainassa AIDS vain lisääntyy. Eihän tämä ole tietenkään kehitysavun rahoitettava asia, mutta mielestäni komission Politiikassa pitäisi myös, myös, myös osallistua tähän globaaliin rahastoon, jolla torjutaan näitä tärkeitä tauteja, jotka, jotka ovat kaikkien vastuussa, vaikka niitä ei nyt sitten julkiseksi kehitysavuksi luokitellakaan. Jos Tiir oli oikein innostunut teidän sitoumuksestanne, minäkin Minäkin voin yhtyä näihin sanoihin. Um, so we'll take the coordinate. Otetaan koordinaattorit ja sitten toinen kierros. Lola Sanchez on seuraavana, sitten Maria ja Ignacio ja sitten vastaukset ja sitten seuraava kierros. Sinta. Siinä... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Kiitoksia siitä, että olette täällä. Viime vuosina olemme nähneet, kuinka Euroopan komissio on yhä voimakkaammin eh, tuomassa yksityistä sektoria kehityksen, mutta näemme nyt, että talouskriisiin kuitenkin puututaan leikkaustoimiin ja myöskin kehitystä on leikattu, eli yhtäältä vähemmän köyhyyttä ja epätasarvoa eh, vähentämällä varastoja ja toisaalta sitten yksityisellä sektorilla pyritään paikkaamaan puutteita, eh, joilla, joilla paikataan sitä, että me olemme noudattaneet kansainvälisiä sitoumuksia ja sosiaalisella puolella koulutuksessa terveydenhuollossa leikataan tukea ja, ja kehitystä yksityistetään. Olemme tietoisia siitä, että yksityinen sektori on tärkeä, erityisesti kun on paikallisia pk-yrityksiä, joissa tätä säännellään asianmukaisesti, mutta tilanne on kuitenkin se, että komission yksityistä sektoria koskeva politiikkaa jättää aika paljon toivomisen varaa. Esimerkiksi Euroopan tilintarkastustuomioistuin näissä blending-ohjelmissa toteaa, että on indikaattoreiden mukaan monissa tapauksissa ei yksityinen sijoitus olisi joka tapauksessa tapahtunut ilman julkisen avun komponenttia. Olemme siis rahoittamassa yksityisiä projekteja julkisella rahalla aivan turhaan. Ja tämä tarkoittaa kehityksen yksityistämistä tuomioistuimen kertomuksessa myös todetaan, että ei ole riittävää tietoa siitä, mitä lisäarvoa tulee blendingin julkisesta toiminnasta. Haluamme lisää avoimuutta tähän asiaan. On myös paljon kysymysmerkkejä koskien komission politiikan yksityistämisen asioissa. Esimerkiksi kehitys, on kyseenalainen samoin kuin hankkeiden avoimuus Tämä heikentää tilien läpinäkyvyyttä. Usein komission hankkeet, joissa on mukana yksityinen sektori, kasvattavat velan kestämättömyyttä. Tätä ei ole huomioittu. Hankkeet eivät ole tehokkaita, mutta sitten ne kuitenkin vaikuttavat muun muassa budjettitukeen, eivätkä vastaa Euroopan kehitystavoitteita. Siksi olemme sitä mieltä, että ne on keskeytettävä. Toisaalta Euroopan kehitystä koskeva konsensus vuodelta 2006 aikanaan oli merkittävä virstanpylväs kehityksen tehokkuuden kannalta, mutta se on nyt laitettu syrjään ja todettu, että se on vanhentunut. Haluaisimme, että se päivitettäisiin. Tämä on tärkeä vuosi, koska kyseessä on kehityksen teemavuosi olisi tärkeää ottaa huomioon vuoden 2015 jälkeiset kestävän kehityksen tavoitteet ja uusi rahoituspuitteista, joka laaditaan kesällä Addis Abebassa. Eurooppalainen kehitystä koskeva konsensus parantaisi tilannetta ja voitaisiin ottaa huomioon myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimen huolet. Konkreettisesti kysymykseni kuuluvat näin. Missä määrin aiotte vastata huolenaiheisiin, jotka koskevat yksityisen sektorin kehityspolitiikan tehokkuutta ja onko teidän suunnitelmissanne päivittää tätä niin sanottua konsensusta? Kiitoksia. Thanks Lola. Maria. Kiitos Maria. Ja herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset. Arvoisa komission jäsen, pari seikkaa lyhyesti, joita meillä vihreillä oli listallamme. Seuranta konfliktimineraalien osalta hallinnon säännöt yksityiselle sektorille ja sitten nämä blendit, blending säännöt yksityisen kumppanuus kehitysmaissa, yritysten yhteiskuntavastuu, investointisopimukset, verokierron ja maan haalimisen vastaiset taistelut. Nämä ovat hyvin talouteen liittyviä liittyviä kysymyksiä. Lola puhui juuri kehitysavun yksityistämisestä. Aina on kyse siitä, miten ihmisiä paikan päällä voidaan auttaa osallistumaan paikalliseen kansantalouteen. Tässä on vielä suuria ongelmia. Pari seikkaa. Yritysten yhteiskunta vastuu ensinnäkin. Jos yksityisen sektorin roolia halutaan aina vahvistaa, niin tarvitsemme kyllä sitovat säännöt näille monikansallisille yrityksille. Tällä hetkellä eu tasolla käydään neuvotteluprosessia, jotta saataisiin väline, joka on kansainvälisesti sitova, jotta voitaisiin tukea kansalaisten oikeuksia tässä yhteydessä. Tässä velvoitettaisiin yrityksiä kertomaan toimiensa vaikutuksesta ihmisoikeuksiin. Ja myös, että otettaisiin huomioon sellaiset tilanteet, jossa – ei rikosoikeudellinen seuranta toimi tietyn valtion rakenteellisten ongelmien takia. Eli tässä on kyllä suurta eroa sen välillä, mitä sanotaan ja mitä varsinaisesti tehdään. Tämä on pitkä prosessi ja tässä prosessissa parlamentin tulisi olla mukana. Mutta teidän komission jäsenenä pitäisi varmasti myös esittää jonkinlainen ehdotus mahdollisiksi oikeudellisesti sitoviksi toimiksi, jotka voisivat olla käytössä myös kansainvälisesti. Koska hyvin tärkeää on se, että saamme oikeudellisesti sitovia sääntöjä. Toinen seikka, jonka halusin ottaa esimerkiksi, on tämä maan haaliminen ja sen päätyminen tiettyihin käsiin. YKssa on puhuttu siitä, miten voidaan turvata ruokaturva tulevaisuudessa. Nyt tarvitaan järkevää ja vastuullista hoitoa maan omistukselle, maan käytölle. Ja tämä koskisi myös sinänsä kalastusta. Tämän pitäisi johtaa siihen, että voidaan taistella tätä maan kahmimista vastaan. Jotain tässä pitäisi saada tapahtumaan. Kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet prosessia kovasti, mutta komission pitäisi kai myös ottaa selkeästi kantaa ja esittää esittää tiukat säännöt sille, miten maata voidaan hankkia yksityiseen käyttöön kehitysmaista. Syyskuussa 2014 ne puhuitte siitä, että pienten viljelijöiden suojeleminen on tärkeää suhteessa siihen, että suuryritykset rohmavat itselleen maanviljelysalaa. Kyse ei ainoastaan omistajuudesta, vaan siitä, miten perinteisesti maaloita voidaan käyttää. Jos emme puutu nyt tähän asiaan, niin ihmisiltä menee täysin pohja, he eivät pysty elättämään itseään. Me puhumme kestävien kehitystavoitteiden osalta kovasti siitä, että köyhyys poistettaisiin. Silloin on lähdettävä tästä konkreettisesti liikkeelle. Kiitos. Ja viimeisenä tällä kierroksella Ignacio Koraa. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. se, mistä puhuitte, on varmasti aika lailla samoilla linjoilla kuin meidän kantamme. Nämä kaikki argumentit ovat sellaisia, että voimme olla yhtä mieltä. Kun puhun nyt täällä viimeisenä, niin yritän eteen toista sitä, mitä täällä on jo sanottu. Mutta selkeästikin tämä 0,7 prosentin tavoitteen kehitysapuun on hyvin tärkeä asia. Pyrin ottamaan siihen hyvin vahvasti kantaa ja toivon, että te komission jäsenet teette näin on hyvä myös, että laitetaan strategiaa kotoinnon jälkeen. Nyt haluaisin puuttua maahanmuuttoon, koska se on aihe, josta on keskusteltu pitkään kaikissa Euroopan unionin maissa. Komissio Avramopoulos jatkuvasti joutuu puhumaan kehitysasioiden komissaarina. Ja täällä valiokunnassa voisimme hakea vahvempaa kantaa hyvää kehityspolitiikkaa on tehokkaampaa, on pyrittävä muuttamaan sitä niin, että voidaan tukea tätä prosessia, jolla rajoitettaisiin näitä valtavia maassa vyörymiä kehittyneisiin maihin, mutta on haettava konkreettista, hyvin kehiteltyä ehdotusta, jonka voi sitten esittää yhdessä komission sen Avramopuloksen kanssa. Voisin vielä palata siihen, mistä puhuttiin täällä koskien ilmastonmuutosta. Haluaisimme ymmärtää, minkä tyyppistä strategiaa tässä harjoitetaan konkreettisesti, koska minun mielestäni tämä keskustelu ilmastonmuutoksen alta kuulostaa aina hyvin epäselvältä, eikä koskaan keskitytä konkreettisiin toimiin. E, odotan komissiolta erittäin täsmällistä konkreettista ohjelmaa olen yhtä mieltä siitä, mitä Maria täällä sanoi koskien yritysten yhteiskuntaan vastuuta, erityisesti silloin, kun ne toimivat kehitysmaissa ja maan kaappaustoiminta myös tästä. Meidän on todellakin kiinnitettävä huomiota siitä, siihen, kuinka joissakin maissa maanikansalliset yhtiöt todella kaappaavat maan haltuunsa. Olisi hyvä, että tähän saataisiin konkreettinen ehdotus. Ja sitten yleisemmällä tasolla tämä koskee koskee mietintöä, joka on tässä kehitysvaliokunnassa niin olisi tärkeää, että meillä olisi jonkinlainen jatkuva vuoropuhelu konkreettisista tuloksista. Nyt ei aina ku, kuukaudesta ja vuodesta toiseen olisi aina vain ehdotuksia ilman selkeitä lopputuloksia. Pitäisi olla kunnollinen käyttöön työohjelma ja sitten olisi arvioitava tuloksia. Kiitoksia. I mean just one thing on that last point. One thing. Viimeinen asia tähän äh, viimeiseen kohtaan liittyen, joka eroaa komission listasta. Meillä on tällainen hyvin lyhyt työohjelma äh, ilman, että siihen on tosin liitetty lista kommunikaatiossa tiedämme, mitkä prioriteettialueet ovat, mutta olisi hyödyllistä saada komission suunnittelemista julkilausumista jonkinlainen lista. Vielä viimeinen asia Ignacio nopeasti. Le isole Fiji assieme ad un... Niin. Fiji, saaret ja lääkkeiden saatavuus, näistä keskusteltiin. Haluaisin kuulla, minkälainen ehdotus komissiolla olisi tästä. Okay, well, Commissioner, you have a lot of... Komission jäsen, teillä on nyt paljon kysymyksiä, jotka katsoivat hyvin, hyvin paljon asioita. Ainakin kolme sivua muistinpanoja teillä näyttää olevan. Äh, joten annan teille nyt puheenvuoron ja sitten meillä on seuraava kysymyskierros. Olkaa hyvä. I would like to thank you. Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä tästä yleiskatsauksesta ja siitä, että toitte esiin minkälaisia prioriteetteja koordinaattorit ovat ähm, halunneet minun tietoni tuoda. Nyt on aivan oikea aika todellakin keskittyä prioriteetteihin ja näiden prioriteettien ähm, toteutumiseen kehityspolitiikassa. Teidän puheenvuoroissanne te vakuutitte, että tällä hetkellä on yhtä tärkeää tietyllä tavalla saada päätöksen Addisin, New Yorkin ja Pariisin neuvotteluiden loppumetrit ja samaan aikaan alkaa jo työ New Yorkin, Addisin ja Pariisin jälkeistä aikaa varten strategian ja toimeenpanon ja uusien kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen. Ja tämä on nimenomaisesti se ala, jossa meidän pitää yhteistyötämme vahvistaa ja tehdä enemmän yhteistyötä ja luoda yhteinen lähestymistapa. Siksi arvostan erittäin suuresti sitä, että tämä lista prioriteeteista – on hyvin samankaltainen Euroopan kehityspolitiikan suhteen teillä kuin komissiossakin. Luonnollisesti tässä on pitkä lista prioriteetteja ja välillä vaikuttaa siltä, että ei olisi kovinkaan helppoa keskittyä jokaiseen prioriteettiin, mutta tästä huolimatta näillä on hyvin samantyyppisiä kehityskulkuja taustallaan, samantyyppinen tausta ja samantyyppisiä tavoitteita, joita pyritään saavuttamaan. Ja siksi mielelläni näkisin niiden kaiken heijastuvan meidän toimeenpanostrategiassamme. On olemassa konsensus kehitysalalla ja muutosagenda on minulle erittäin tärkeä tehtävä, joka meillä on edessämme vuotta 2016 ajatellen ja sen jälkeisiä vuosia ajatellen. Siksi mielestäni tämän päivän keskustelu on todellinen askel kohti uutta kehitysagendaa ja sen toteuttamista muutama seikka, jotka ovat tässä jo meillä työn alla ja jo neuvottelun alla uuden kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen liittyvät luonnollisesti näihin kehitys- ja virallinen kehitysapu sitoumuksiin. Aivan selvää on nyt se, että Euroopan unionin pitäisi olla valmis ja meidän pitäisi tähän 0,7 prosentin tavoitteeseen uudelleen sitoutua. Olettavasti vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä muut nousevat maat kehittyneet maat eivät ole valmiita tekemään yhtä suuria sitoumuksia kuin Euroopan unioni olisi. Ja siksi jälleen kerran meidän pitää vahvistaa omaa lähestymistapaamme, jotta voimme äm, virallisen kehitysavun tavoitteita saada puolustettua muillekin. Ymmärrän, että virallinen kehitysapu ei riitä yksinään näin laajan kunnianhimoisen kestävän kehityksen tavoitteiston täyttämiseksi, mutta tämä on äh, Ähm, myöskin symbolinen seikka. Virallinen kehitysapu ei kuitenkaan ole vain symboli, se vaikuttaa suuresti myöskin ähm, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, erityisesti kaikkein vähiten kehittyneissä maissa. Ja siksi meidän pitäisi yhä tehdä töitä sen eteen, että meillä on selkeä eurooppalainen sitoumus äm, globaalin toimintakehyksen tasolla, mutta nyt on myöskin selvää, että meidän täytyy sitoutua jäsenmaiden kanssa siihen, että todellakin pitäydymme tässä 0,7 prosentin tavoitteessa. Sen pitää olla yhteinen eurooppalainen tavoite ja jäsenmaiden pitää se täyttää. Isomainen virallisen kehitysavun pitää olla sen tasolla. Tendency, there is a trend of, of a, uh, a uh, Tässä luonnollisesti on tietynlainen kehityskulku tietyissä jäsenmaissa, joka pyrkii tinkimään virallisesta kehitysavusta, mutta silti mielestäni on hyviä perusteluja ja hyviä syitä meille kaikille keskittyä siihen, että me tavoitamme tämän virallisen kehitysavun tavoitteen. Euroopan komissiolle ja minulle jäsenmaille. Tämän pitäisi olla hyvin tärkeä asia työlistallamme, jotta me voimme todellakin saavuttaa tämän 0,7 prosentin tavoitteen, kestävän kehityksen tavoitteiden toimintakehyksen puitteissa, aikataulun puitteissa. Luonnollisesti sellaisia mielipiteitä on, että neuvoston lopupäätelmät virallisen kehitysavun suhteen eivät olleet kyllin kunnianhimoista eivätkä kyllin selkeät ja eh, aikataulu näiden sitoumusten osalta oli epäselvä, mutta jos luette nämä loppupäätelmät tarkkaan, helposti voitte tulkita tämän kielen aikatauluksi 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen ja 2020 takarajana neuvoston loppupäätelmissä muotoiluissa. Euroopan unionin jäsenmaat tulevat näin todellakin virallisen kehitysavun tavoitteita johtamaan ja siksi näitä virallisen kehitysavun neuvotteluja ei pitäisi hyökkäävällä tavalla lähestyä. Meidän täytyy ennemminkin toimia puolustavalla tavalla muita kohtaan tässä koko prosessissa. Haluaisin käsitellä muutamia kysymyksiä, joita tuotiin esiin, tai koordinaattorit toivat esiin erityisesti ehkäpä liittyen meidän erittelyprosessiimme eriyttämiseen. Meidän täytyy tarkastella yhä sitä, kuinka maat voivat kasvattaa kotoperäisiä resursseja kehitystarpeisiin. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että niitä pitäisi rohkaista toimimaan näin. Myöskin meidän eriyttämis- lähestymistapamme kehitysavussa pitäisi toimia tällä tavoin, mutta tunnustan myöskin sen, että tässä prosessissa pitäisi ottaa huomioon tiettyjä tärkeitä kehityskulkuja ja siirtymävaiheita, jotta me voisimme tavoittaa sellaisen tason, jolla voimme todellakin tehdä maille mahdolliseksi vapauttaa kotoperäisiä resursseja kaikkein edullisimmalla mahdollisella tavalla. Siksi tämä eriyttämisprosessi mielestäni on jotakin, missä pitäisi ottaa paremmin huomioon kaksi asiaa. Ensinnäkin näiden äm, nousevien maiden äm, tilanne. Näiden maiden äh, kasvun suhteen meidän ei pitäisi luottaa vain BKT-lukuihin, mutta meidän pitäisi ehkäpä luoda jonkinlaisia erityiskriteerejä, jotka paremmin heijastelisivat sitä, kuinka tämä maiden kehitys, ulottuvuus ilmenee, niiden haavoittuvaisuuden ja muiden kriteereiden kohdalla. Ja toisekseen, kuinka me eh, muut tärkeät eh, kapasiteettimme saamme eh, kehittyvissä maissa näillä siirtymäkausilla käyttöön. Meidän täytyy kehittää teknisen avun ohjelmia, jotta pystymme tarkemmin saavuttamaan temaattisilla tai alueellisilla tukiohjelmilla tarpeet – näissä kehittyvissä maissa ja jotta voisimme pitää ne oikeilla linjoilla ja jotta voisimme varmistaa sen, että ne voivat vastata omien resurssiensa kehittämisestä ja jotta myöskin ne olisivat kyvykkäämpiä ottamaan apua vastaan. Myöskin te mainitsitte eräitä tärkeitä kysymyksiä politiikan johdonmukaisuuteen liittyen, erityisesti maahanmuuton suhteen, maahanmuuttoagendan tai maahanmuuttopolitiikan suhteen. Olen sitä mieltä, että ei vain maahanmuuttoalalla, mutta yleisesti kehitys alalla uusien kehitystavoitteiden, kestävän kehityksen tavoite käsitteen myötä ja tämän lähestymistavan myötä me olemme hyvin suuresti sellaisessa tilanteessa, jossa pystymme paremmin kehittämään kokonaisjohdonmukaisuutta ja vakauden, rauhan, ja pitkän aikavälin kehitys, sen tavoitteita. En näe, että kestävän kehityksen tavoitteiden tulevaisuuden kehitys voisi olla sellainen, että meillä olisi vertikaalisia siiloja tai että meillä voisi olla äm, rauhasta ja turvallisuudesta irrallisia äm, humanitaarisen äm, kehityspolitiikan linjoja tai vastauksia eri kriiseihin. Meidän täytyy todellakin kehittää näitä ulkoisia reaktiomahdollisuuksia ja maahanmuuttopolitiikkaa ja tätä johdonmukaisuus ulottuvuutta kaikissa ulkopuolisissa reaktioissa. Tässä oli vain muutama huomio jotka minulla oli tällä hetkellä esitettävänä. Meidän täytyy kaikkien käsitellä näitä yhdessä, kun teemme ähm, toimeenpanostrategian parissa töitä. Ja kun käsittelemme Euroopan kehitysagendaa. Ähm, Meillä on vielä yhdeksän kollegaa, jotka haluavat puhua. Luen tämän listan. Um, is Madam Slein, Madam Becerra, um, Madam Hautala, Mr. Ponga, Mr. Silva Pereira, Madam Jimenez Becerril, uh, Mr. Fonsulica and Madam Sargentini. Is there anybody else who wanted... Haluaako joku muu käyttää vielä puheenvuoron, joka ei tässä listalla ollut? Ei. Lähdetään liikkeelle. Edustaja Venta. Anteeksi vielä, edustaja Preda, lisään teidät listalle. Kaksi minuuttia maksimissaan, koska katsokaa kuinka kello käy. Kiitos paljon puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Komission jäsen on jo vastannut useisiin kysymyksiin. Minua kiinnostaisi tässä humanitaariset kriisit, sotilaalliset konfliktit, jotka vaikuttavat lasten elämään Tällaiset konfliktit, katastrofit heikentävät lasten mahdollisuuksia. Esimerkiksi mahdollisuuksia saada koulutusta tai saada käyttää terveydenhoitopalveluita. Monet lapset eivät käy minkäänlaista peruskoulutusta edes läpi. Näin on ainakin edussa 30 maassa. Koulutus on ala, jota rahoitetaan aivan liian vähän. Koulutusta ei nähdä tai sen puutetta humanitaarisena ongelmana, vaan se nähdään kehitysyhteistyön tekijänä. Mutta tämä on nyt muuttumassa. Koulutus nähdään nyt lastensuojelun osana. Koulutuksella on oma roolinsa vaikeissa tilanteissa ja koulutuksella tulisi olla oma roolinsa, jotta voidaan kuroa umpeen kuilua humanitaarisen avun ja kehitysavun välillä. Mitäköhän Euroopan komissio haluaa tällä saralla nyt tehdä? Kyse on lähinnä pakolaisten lapsista, jotka elävät pakolaisleireillä. Kiitos. Um, thank you, Mr. Venter. We just agreed actually the Kiitos. Päätimme juuri koordinaattoreiden kokouksessa, että tästä tulee prioriteetti valiokunnassa Elislain. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää lämpimästä komission jäsentä siitä, että hän selkeästi kertoo näistä prioriteetteista ja hän korosti joitakin aihealueita, jotka ovat erityisen tärkeitä minun mielestäni aivan keskeinen aihe meidän ei, ja, ja oikein punainen lankakin, nimittäin tämä taloudellinen, sosiaalinen epätasa-arvo ja myös, myös resurssien saatavuus. Tämä epätasa-arvoisuus on ilmiö, joka e-, ilmenee sekä, jäsen, sekä valtioiden sisällä että niiden välillä. Monet e, kansainväliset ehdot, yritykset, yhdistyksetkin tämän tunnustavat ja ne vaarantavat kehityksen, olisi torjuttava veronkiertoa ja veron välttelyä kehittyvissä maissa. Haluaisin kiittää siitä, että toitte tämän esillä. Komissio on hyväksynyt yksimielisesti, kun tämä valiokunta on niin eh, yksimielisesti hyväksynyt mietinnön, joka menee, päätös, mikä, mikä menee istuntoon, niin siellä pyydetään komissiolta toimintaohjelmaa, jotta voidaan tukea näitä kehittyviä maita ja siellä tuodaan se esille näitä ongelmia, jotka ovat niin laajoja, että ne vievät välttämättömiä varoja käy, pois muusta käytöstä. Niin tähän liittyy juuri kehityspolitiikan johdonmukaisuus, myös maahanmuuttovirrat. On muistettava, ei, me emme voi laata mitään pitkäaikaista politiikkaa, jos me katsoo näitä maahanmuuton alkuperäisiä syitä on tärkeää tutkia kehityksen ja maahanmuuton välisiä linkkejä. On myös sukupuolikysymykset miesten ja naisten välinen ero on suuri. Nyt meillä on kehityksen teemavuosia. Meillä on tärkeitä konferensseja tulossa ja myös Pekinin foorumi. Meillä on nyt historiallinen mahdollisuus toimia. Haluaisinkin tietää teiltä, onko teillä sellainen vaikutelma, että nyt on todellakin mahdollisuus ottaa iso askel eteenpäin, niin että saadaan todella kunnianhimoinen yleismallinen agenda, jossa, tasa-ar- jossa tasapaino ja ihmisoikeudet ovat keskiössä sekä koskien että Kaikki täällä sanovat, että sitoumukset on uudistettava. Olisi myös paremmin saattava käyttöön kotimaiset resurssit. Kiitoksia. Madame Becerra. Gracias, presidente. Becerra. Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset komission jäsen, kun tulitte jälleen kerran tänne puhun. Niin, olen täällä. Tästä teidän alustuksestanne haluaisin vielä palata tähän kokonaisvaltaiseen perusteelliseen politiikkaan. Se on tärkeä. Muita vaihtoehtoja meillä ei olekaan. Ei pidä enää ilmaista toivomuksia, vaan muuttaa ne todellisuudeksi. Tästä on kysymys politiikasta on tehtävä mahdolliseksi se, mikä on tarpeen. Konkreettinen lyhyt kysymys. Itse hallinnoinnista, itse arvioinnista komission sisällä koskien kehitysasioita. Kehityksen pääosasto on antanut itselleen tällaisen tilintekovelvollisuuden ja tiedotusvelvollisuuden Europe Aid vastaan kentällä ohjelmien laadun valvonnasta ja ar- strategisesta arvioinnista ja ohjelmista. Hiljattain tilintarkastustuomioistuin on kyseenalaistanut use- useita järjestelmän osa-alueita. Haluaisin näistä tilintarkastustuomion suosituksista kysyä komission välineistä. Kuinka paljon toimia teillä on ja kuinka kauan kuinka tulisi puuttumaan tähän, että ei ole liittävää rokotettavuutta eikä liittävästi valvontaohjelmien osalta ja että ei ole täytäntöönpanto valvonta toimia. Tavoitteita ja indikaattoreita ei ole riittävästi määritelty. Tämä usein toimii kielteisesti. Olisi hyvin, hyvin tärkeää tietää teidän kantanne tähän. Mitkä tulee, tulevat olemaan prioriteettikriteerit niin, että seuranta olisi tällä perusteellisen politiikan alla niin hyvä kuin se pitäisi olla. Ähm, Heidi Hautala. Kiitos Heidi Hautala. Very much chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Arvostan suuresti monia asioita, jotka sanoitte tässä alkupuheenvuorossanne. Haluaisin tuoda vain yhden mielestäni tärkeän asian esiin. Te puhuitte poliittisesta kumppanuudesta ähm, tuen antajien saajien välillä. Olen perinteisesti nähneet asiat tällä tavoin lähestymistavassamme. Mielestäni on myöskin hyvin tärkeää, että pitkällisesti ja syvällisesti käsitellään näitä virallisen kehitysavun sitoumuksen kysymyksiä. Voin ilmaista vain huoleni päätöksistä, joita esimerkiksi oma maani on nyt tehnyt virallisen kehitysavun leikkaamisen osalta. Ja muistan, että puheenjohtaja Juncker itse asiassa, kun hän muutama viikko sitten puhui, sanoi, että talouden taantuma ei ole syy, eikä se pitäisi käyttää syynä tinkiä sitoumuksistamme ja peräytyä niistä. Joten toivon, että tämä jotenkin heijastuu myöskin Euroopan neuvoston kokouksissa, sillä on aivan ratkaisevan tärkeää, että Euroopan unioni kunnioittaa sitoumuksiaan. Ja minusta tuntuu myös siltä, että me emme edes voi turvautua innovatiivisempiin äm, kehitysavun rahoitustoimiin ilman virallista kehitysapua. Me olemme äh, toimineet ä, maissa paremman hallinnon ja verohallinnon ja muiden suhteen. En usko, että tätä voidaan korostaa liikaa, mutta haluaisin konnatunut Maria Hoivohin puheenvuoron palata. Eräs asia on hyvin tärkeä tämän valiokunnan työlistalla. Yritysten yhteiskuntavastuu. Monia kansainvälisiä aloitteita on ollut. Meillä on ollut nämä Draghi, Draghi Ähm, ohjelinjat ja meillä on ollut myöskin äh, Norjan johtaman ihmisoikeuskonferenssin neuvot ja kaikki äh, nämä tuottavat oikeudellisesti sitovia sopimuksia yritysten yhteiskuntavastuun osalta. Olisi hyvin tärkeää, että te selventäisitte myöskin parlamentille, mikä komission lähestymistapa on näiden kaikkien aloitteiden suhteen. Ähm, tarkasteletteko myöskin sitä, kuinka jäsenmaat näiden RAGI-ohjelinjoja ähm, toteuttavat kansallisesti. Eräät ovat niitä seuranneet erittäin hyvin, ähm, toiset vähemmän ja mitä tuli sitten näihin muihin aloitteisiin kansainvälisellä tasolla? Sitten viimeinen asia. Me tulemme käsittelemään sukupuolta ja kehitys asioita tänä iltapäivänä ja haluaisin kiittää teitä siitä, että te olette korostanut sukupuolen merkitystä kehitysalalla niin paljon. Parlamentti aivan varmasti tulee myöskin tämän sukupuolen toimintasuunnitelman suhteen toimimaan on tärkeää myöskin, että me keskitymme tuloksellisuuteen ja niihin vaikutuksiin, joita saamme kentällä aikaan. Meidän täytyy todellakin saada näistä sanoista nyt todellista tulosta aikaan. Kiitos. Panga. Kiitos, edustaja Panga. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, viittasitte esityksessänne tähän kotonun jälkeiseen aikaan. Kysymykseni koskee näitä valtameren takaisia alueita kotonun jälkeen. Haluaisin vain kysyä teiltä tästä komission strategiasta koskien valtameren takaisia alueita kotonun jälkeisellä ajalla. Tuleeko tämä asia käsittelyyn 2016 alkaen ja jos näin on, niin jos ajatellaan näitä meren takaisia alueita ja niiden kanssa tekeviä tehtäviä on kumppanuussopimuksia, onko se mahdollinen väylä komissiolle, niin kuin parlamentti on viimeisessä päätöslausunnossaan kysynyt tästä aiheesta. Kiitoksia. Thank you. very brief as well. Um, Kiitos, tämä oli lyhytkin puheenvuoro. Sitä Jimenez ja sitten Siva Pereira. Muchas gracias, señor presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja Aivan ensiksi haluaisin kiittää komission jäsentä. Haluaisin kiittää konkreettisesti siitä, että hän mainitsi niin perusteellisesti asiat, jotka liittyvät no, tasa, sukupuolipolitiikkaan naisten ja tyttöjen kysymyksiin. Haluaisin kuitenkin, että laajentaisitte tätä vielä kaiken kaikkiaan lasten koulutukseen, niin kuin useat kollegatkin täällä ovat pyytäneet, on myös hyvin tärkeä tämä maahanmuuttoasia, joka mainittiin. Aivan kuten sanoitte, meidän on pyrittävä puuttumaan perustavalta oleviin syihin, mutta erityisesti on tehtävä yhteistyötä ja tehtävä yhteistyötä Libe-valiokunnan kanssa. Uskon, että todella voisimme tehdä tiiviimpää yhteistyötä Libe-valiokunnan kanssa niin, että vähennettäisiin monien maiden vastahakoisuutta toteuttaa tätä ohjelmaa. Tässä on paljon ongelmia tullut komission jäsen Avramopulolle. Sitten kotonuun sopimuksesta olisi hyvä vielä laajentaa poliittista vuoropuhelua koskien ihmisoikeuksia. Kävimme Fijille ja näimme siellä kertomuksen kulttuurin monimuotoisuudesta ja ihmisoikeuksista. Tämä on erittäin arkalontainen asia – Siellä on tällaiset näistä sukupuolten silpomiset ja pakkoavioliitot ja LGTB, siihen liittyvät oikeudet ja homoseksuaalinen oikeudet, kaikki nämä asiat ovat pöydällä. Voisitteko tästä vielä puhua? Sitten on erittäin tärkeä asia, jota on vähän vähemmän käsitelty. Se koskee rahoitusta ja turvallisuutta. Raho- terror- terrorismin osalta Keski-Afrikassa ja Lähi-idässä kuinka voitaisiin paremmin suojella siviiliväestöä ja sitten on nämä lapsisotilasongelmat, jotka ovat hyvin huolestuttavia. Minä olen tämän valiokunnan pysyvä äh, lasten asioiden esittelijä. Tässä prioriteetit, jos näistä voitte vielä puhua. Kiitoksia. Thank you. Um, Kiitos. Pedro Silva. Uh, thank you. Thank you, Chairman. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Minä haluaisin palata kehitysyhteistyön rahoituksen tähän ensimmäiseen asiaan, jonka toitte esiin, se 0,7 prosentin tavoitteeseen. Ja haluaisin eh, todeta, että meistä on tervetullutta se, että Euroopan unioni on äm, virallisen kehitysavun suuri antaja. Ja me haluaisimme kannustaa kumppaneitamme ja muita toimijoita nousevia talouksia täyttämään virallisen kehitysavun tavoitteet. Mutta haluaisin kuitenkin tehdä selväksi, että me menemme Addis Abebaan Euroopan parlamentin ja komission kanssa tämän 0,7 prosentin tavoitteen kanssa. Euroopan parlamentti on ilmaissut, että tämä tavoite pitäisi saavuttaa vuonna 2020 ja neuvosto 2030, eli tässä on äm, eroavaisuus. Tämähän on eri asia. Kyseessä ei ole vain aikataulukysymys, kyseessä on se, mitä tämä tarko- tavoite tarkoittaa. Jos 0,7 äh, prosentin äh, tavoite on sitä, että vuoden 2015 agendaa halutaan, toimintakehitystä halutaan rahoittaa luonnollisesti. Tavoite täytyy saavuttaa ennen tämän eh, jakson loppua, eikä vain jakson viimeisenä vuonna. Meidän täytyy voida kehitystä rahoittaa jokaisena eh, vuotena 2015-2030. Tämähän on tärkeää. Haluaisin tuoda selvästi esiin sen, että on eroavaisuuksia siinä, kuinka tämä sitoumus esitetään. Mutta ymmärtääkseni meillä on myöskin eroavaisuuksia Euroopan unionin kannan ja YK kannan välillä, jos tämä nolla luonnos otetaan esimerkiksi on myöskin todettu, että kehittyvät maat, niiden pitäisi vuoteen 2020 mennessä sitoutua tähän tavoitteeseen. Uskotteko, että olisi mahdollista, että Addis Abebassa kunnianhimoisempi kompromissi voitaisiin äm, saada aikaan myöskin tätä kysymystä koskien? Ja lopultakin haluaisin tuoda esiin sen, että vastuullisuus kertomus tullaan esittämään tänään käsittääkseni. Ja haluaisin tiedustella, kuinka te arvioitte nykytilannetta. Eikö ole totta, että ainakin eräät jäsenmaat ovat tilanteessa, jossa niillä liikkumavaraa edetä eteenpäin. Suurin talous Euroopan unionissa, eikä se olekin kaukana tästä 0,7 prosentin tasosta. Ja jos näin on, mikä mielipiteenne on asiasta? Voitaisinko sanoa, että ainakin eräät vahvat taloudet Euroopan unionin sisällä voisivat tehdä paljon enemmän kehitysrahoituksen alalla? Kiitos. Sekä parlamentin puhemies että puheenjohtaja Juncker puhuivat yhtä vahvasti suurien talouksien vastuusta tässä yhteydessä. Edustaja Fandulika. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin, ottaisin kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että on välttämätöntä, kun katsotaan kehitysohjelmia Afrikan ja Aasian maiden osalta, erityisesti tiettyjen maiden osalta, nämä ohjelmat on linkitettävä siihen, että näiden maiden hallitusten on kunnioitettava ihmisoikeuksia, kansalaisoikeuksia, on taisteltava korruptiota vastaan, on avoimesti selvitettävä, miten Euroopan unionin rahoitusta käytetään, on odotettava hyvää hallintoa ja niin edelleen. Todella nyt vaadin, että Euroopan komissio tulevaisuudessa välttää sen, että annetaan varoja – käyttöön sellaisiin maihin, joissa todellakaan ei kunnioiteta mitään kansalaisten oikeuksia toiseksi. Ehdottaisin, että komissio tekisi prioriteettivalinnan tuleville vuosille niin, että komissio priorisoisi ilmastonmuutoksen vastaista taistelua ja yhdistäisi, yhdistäisi kestävän kehityksen tavoitteet tähän ympäristökriisiin. Kuten tiedätte komission jäsen ja monet kollegat, monien tutkimusten mukaan lähivuosina ja tulevina vuosikymmeninä monet eläinlajit, kalalajit, hyönteislajit katoavat lopullisesti. Joidenkin tutkimusten mukaan muutaman sadan vuoden kuluttua jopa ihmiskunta katoaa tältä maapallolta. Monet sanovat, että tämä prosessi on mennyt jo niin pitkälle, että kehitystä ei voida enää kääntää. Meidän pitäisi keskittyä yhä enemmän tähän, tila- tähän asiaan, taistella ympäristönsuojelun puolesta ilmastonmuutosta vastaan. Ja metsien hakkuu jatkuu. metsien katoaminen on tärkeä ongelma tässä yhteydessä. Tällaista tapahtuu myös omassa niin Euroopan unionissa. Kiitos. Just Argentiini ja sitten Preda. On two topics, chair. chair. kahdesta aiheesta. Ensinnäkin nämä konfliktin mineraalit. Euroopan komissio on lähettänyt meille kirjeen jo kauan sitten sanoin että 20 miljoonia on nyt suunnattu lisätoimiin. Tästä aiheesta vähän aikaa sitten kuitenkin meillä oli tarkastusharjoitus, muistaakseni se koski suurien järvien aluetta. kotonuun osalta ja täällä meillä oli joku DEFCO-pääosasto tai joku ulkosuhde hallinnosta ja kysyin arvon herralta, onko heille ajatus, kuinka nämä 20 miljoonaa euroa käytetään ja ovatko he yhteyksissä toisiinsa ja varmistavat, että, että tässä ei nyt kaksi e, osastoa samassa laitoksessa suunnittelee eri suuntaisia juttuja ja vastaus oli, että emme tiedä mitä teemme, emmekä ole yhteyksissä toisimme, joten minun pyyntäni teidän työohjelmanne osalta vuodeksi 2016 koskisi sitä, että todella saataisiin aikaan todella todellisia konkreettisia täydentäviä toimia, joiden kautta voidaan tukea tällaista kestävää kaivosteollisuutta. Ainoa tapa, miten tämä olisi tehokasta, olisi se, että auttaisimme näillä alueilla kestävää kaivosteollisuutta myös maissa, jotka eivät ole kovin vakaita tällä hetkellä. Sitten tähän liittyvä oheiskysymys liittyy siihen, että parlamentti on pyytänyt sitovaa lainsäädäntöä koko tätä ketjua varten. No, tiedän, että se ei ollut Euroopan komission ehdotuksessa alun perin kehityksestä vastaavana komission jäsenenä haluaisin, että, että vetoisitte muihin kollegoihin että viittaisitte parlamentin äänestyksen ja välttisitte edistyksellisempää kantaa Euroopan komissiolta koskien tätä ehdotusta. Toinen kysymykseni liittyy maahanmuuttoon. Euroopan ma- maahanmuuttoasiallista on julkaistu julkaistu ja siinä puhutaan myös laillisista sisääntulomahdollisuuksista ja mobiiliteettikumppanuuksista, jotta voitaisiin auttaa tällaista laillista maahanmuuttoa. Minä kannatan tätä, mutta sattumalta tai ehkä ei sattumaltakaan eilen kuitenkin julkaistiin kertomus, joka koski tätä mobiliteetti eh, kumppanuutta kapverden kanssa. Tämä on yksi ensimmäisistä Euroopan unionin allekirjoittamista kumppanuksista vuodelta 2008. Kukaan ei voi oikein osoittaa, millaisia vaikutuksia sillä on ollut. Minun mielestäni tällaisen liikkuvuuspaketin rahoitus tulee ODAsta. Jos näin on, niin meidän on varmistettava, että voimme mitata, millaisia vaikutuksia sillä on. Ja oikeudenmukaisen politiikan kertomuksessa todetaan, että suurin osa politiikasta, jota mobiliteettikumppanuksissa on harjoitettu, ovat niitä, jotka estävät ihmisiä lähtemästä maahanmuuttajiksi ja tukevat rajahallinto. Tämä ei välttämättä ole kehitystä, eikä välttämättä pyri siihen, että aloitte kehitetään enemmän. Jos siis katsotaan, että tällaisia kumppanuksia tulee lisää, niin olisi katsottava kriteereitä ja varmistettava, että ODAta käytetään siihen, mihin sitä on tarkoituskin käyttää. Kiitoksia. Preda. Mr. Preda. Ah, euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että saavuin myöhässä paikalle, mutta samaan aikaan meillä on myöskin ulkoasianvaliokunnan kokous ja siellä oli äänestyksiä, joten näin tämä nyt on. Meillä on monia valiokuntakokouksia samaan aikaan käynnissä. Hyvä komission jäsen, minulla on teille kysymys. Se koskee kolmatta prioriteettianne kautenne aikana, eli kehityspolitiikan johdonmukaisuutta. Otan huomioon, että minä olen esittelijä valiokunnassamme tässä kysymyksessä. Toivoisin, että komissio tekisi kertomuksen tänä syksynä kehityspolitiikan johdonmukaisesta ja haluaisin tietää, onko teillä tarkoitus tehdä korkean edustajan Mogherinin kanssa läheistä yhteistyötä ja haluaisin tietää, onko teillä jo ollut mahdollisuuksia heidän, hänen kanssaan keskustella äm, tässä kontekstissa äm, myöskin ulkosuhderyhmähän on keskittynyt tähän kysymykseen kun me uudelleen määrittelemme eurooppalaista strategiaa, siis tarkoitan eurooppalaista turvallisuusstrategiaa, tässä yhteydessä olisi hyvä mahdollisuus keskittyä myöskin tähän tematiikkaan. Tässäpä huomioon ja kysymykseni. Kiitos. Kiitos. Ehkä itse voin esittää kysymyksen, mutta se linkittyy tuohon äskeiseen ongelmana selkeyden puute. Meillä oli tällainen jatkuva ohjelma, jossa oli kaikki. Nyt sanotaan humanitaarinen apu, huippukokous ja kotonun jälkeinen aika. Ja sitten komissio sanoi, että niin, niin, kyllä, totta kai tuotakin työtä tehdään, se tulee sitten syksyllä. No, miten me voimme tehdä omaa työtä myös, emme selkeästi tiedä, mitä komissio aikoo tehdä. En tiedä, mikä komission puheenjohtajan ajatus on tässä, kun hän haluaa, että ei ole printattuna monia aloitteita, mutta jonkinlainen työohjelma komissiosta olisi kai paikallaan, että tiedämme tarkkaan, mitä tapahtuu. Tasa-arvotoimintasuunnitelma jotain syksyllä, mutta työohjelmassa sitä ei ole, tai osastolla ei ole työohjelmaa, johon voisimme tutustua, joten tämä on kyllä ongelma, joka pitää jollain tapaa ratkaista. Kaikki valiokunnat ovat tässä samassa veneessä. Emme me oikein tällä tavalla voi tehdä työtä, jos emme tiedä, koska mitä tapahtuu, että voimme suunnitella oman työmme. Ja sitten ihan täsmällinen kysymys, joka liittyy siirtolaisuuskysymykseen, vähän kuin edustaja Sargentinin kysymys Eritreaan liittyen. Meillä oli keskustelu Eritreasta jo täysistunnossa Uskoakseni tarvitsemme paljon lisäselvyyttä siitä, mitä julkisilla varoilla tapahtuu jossain näistä maista. Nyt rahoitamme Eritrean hallitusta. Tiedämme, että monet siirtolaiset tulevat sieltä. Tiedämme myös miksi, koska se on maa, jossa ei mitään niin ihmistä kehitystä tapahdu. Ihmisoikeuksia poljetaan törkeästi. Joten jos katsomme siirtolaisuuskysymyksiä, ja niin sen pitäisikin olla prioriteetti lähikuukausina – niin toivon, että voimme saada teiltä paljon enemmän tietoa siitä, mitä rahalle tapahtuu, miksi se menee Eritreaan, mitä sillä tehdään siellä, valvotteko todella, mitä Eritreassa tapahtuu ja mitä pyritte saamaan aikaan sillä, että annetaan rahoitusta tällaiselle hallitukselle, joka ei tunnu millään tapaa auttavan oman, kansansa, oman maata kansalaisia. Kiitos. So, once again, thank you. Jälleen kerran kiitos paljon näistä kysymyksistä ja ehdotuksista, kommenteista ja kysymyksistä myös. Ja lyhyesti vain kommentoisin niistä joitain, koska aika on käymässä melko vähin. Koulutus. Erityisesti pakolaisten koulutus. Monissa kahdenvälisissä ohjelmissamme jo koulutus on ihan prioriteettialana esillä. Tämä lähti liikkeelle kansallisista kumppanimaitemme prioriteeteista ja tuemme monissa kumppanuusmaissa juuri koulutusjärjestelmän kehittelyä, mutta pakolaiskriisi Syyria, Irak erityisesti, mutta muu, myös muut maailman maat – vaatii parempaa keskittymistä juuri koulutukseen pakolaisten joukossa. Ja siksi todella pitäisi tarkastella uudestaan joitain humanitaarisia apuohjelmiamme ja ohjelmia, jotka liittyvät koulutukseen, jotta voitaisiin puuttua koulutustarpeisiin, joita pakolaisilla on. Esimerkiksi päätimme miljardin rahoituksesta pakolaisille, jotka tulevat Syyrian ja Irakin alueelta ja osa näistä varoista käytettäisiin myös siihen, että voidaan vastata paremmin erityisesti pakolaisten koulutustarpeisiin esimerkiksi Libanonissa. Siirtolaisuuskysymyksistä sanoisin, että tällä hetkellä jo monet ohjelmista ja talouskasvuun liittyvistä epätasarvo ohjelmista puuttuvat sietolaisuuden perimmäisiin syihin. Mutta on totta, että meidän todella pitäisi keskittää ponnisteluitamme täsmällisemmin. Näin voitaisiin tarkastella uudestaan kaiken kaikkiaan kahdenvälisiä ohjelmiamme. Me voisimme huolehtia siitä, että ohjelmissa kohdennetaan toimia paremmin juuri siirtolaisuuskysymyksiin tai siirtolaisuuden syihin. Siksi emme voi jäädä odottelemaan puolivälin tarkastelua kokonaisohjelmien osalta vuonna 2017, vaan meidän pitäisi lähteä liikkeelle ja puuttua siirtolaisuuden syihin kehityspolitiikassa. Kahta mallia käyttäen niin, että tarkastellaan uudestaan kohdetaan paremmin jo olemassa olevat ohjelmat, jotta voidaan paremmin puuttua kehitystarpeisiin siirtolaisuuden lähtömaissa. Ja toinen keino on se, että luodaan, sanoisinko, uudenlaisia spesifisiä välineitä, jotka liittyvät erityisesti siirtolaisuuteen. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksista sanoisin kaiken kaikkiaan, että tilivelvollisuus Euroopan unionin kehityspolitiikassa on aihe, jota voin lyhyesti kommentoida. Se, mitä kehitysyhteistyössä tehdään tällä hetkellä, jos ajatellaan nyt tilintarkastusmenettelyitä, niin meillä on kyllä jäännösvirhetaso hyvin alhaisella tasolla. Kehitysyhteistyön ohjelmia toteutetaan kuitenkin hyvin riskialttiilla alueella, mutta – Kuitenkin virhetasot ovat alhaisemmat kuin joissain EUn sisäisissä ohjelmissa, EUn alueella toteutettavissa. Ja siksi meidän tulee jatkaa virhetason pienentämisen tiellä, mutta samalla meidän tulee tehdä edelleen yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja ottaa huomioon kaikki tilintarkastustuomioistuimen suositukset. Tämä prosessi on jo käynnissä. Sellainen tunne, että nyt ollaan yksityistämässä kehitysyhteistyötä – täällä sanottiin. Ja minä olisin sanoa, että meidän tavoitteemme uuden kehityssuunnitelman yhteydessä on se, että saataisiin yksityinen sektori kumppaniksi kehitysyhteistyössä. Yksityinen sektori on saatava lähemmäksi kehitystavoitteita myös ja koko kehitysagendaa. Siksi niin kauan kuin viralliset kehitysapu sitoumuksemme tulevat kunnioitettua korkeimmalla tasolla ja niinkään kuin yksityissektori on mukana, ottaen huomioon yritysten yhteiskuntan vastuu, niin tämä kehityspolitiikan yksityistämisajatus ei oikein löydä kaikupohjaa. Tästä syystä meidän on jatkettava yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa kehityspolitiikassa lukujen valossa. Yksi arvio kokonaisuudessaan 2,5 miljoonaa euroa vuosittain kaiken kaikkiaan kehitystarpeita kehitysmaissa. Ja se, mitä voidaan saada virallisesta kehitysavusta, jos kaikki noudattaisivat tuota 0,7 prosenttia, niin se vastaisi vain prosenttia tästä tarvittavasta summasta. Eli puhtaina lukuina meidän on saatava muita lähteitä, yksityisiä lähteitä muun muassa mukaan. Aina kuitenkin ajatellen kumppanuutta – kehitysyhteistyössä. Tämä pitäisi olla oikea tie. Virallisesta kehitysavusta ja tästä ehdosta, joka nähdään ehkä komission, neuvoston ja parlamentin kanteen välillä. Jos aikataulujen osalta tällä hetkellä meidän pitäisi varmaankin keskittyä enemmän siihen, että saadaan muut kehittyneet maat sitoutumaan myös. Ei niinkään kantaa nyt huolta siitä, mitä Euroopan tasolla tapahtuu virallisen kehitysavun sitoumusten osalta. Koska tällä hetkellä ainoastaan Euroopan unioni on selkeästi osoittanut valmiutta sitoutua virallisen kehitysavun osalta. Kuitenkin virallinen kehitysapu on nähtävän hyvin tärkeänä osana kaiken kaikkiaan kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Euroopan unioni varmasti on mahdollisimman hyvin tässä mukana vaikuttamassa. Sitten yksityiskohtaisempi työohjelma, jota puheenjohtaja toivoi toistuvasti Kyllä. Komission työohjelma tässä muodossa on toisenlainen kuin aikaisemmin. Keskeisiä prioriteettiaiheita on vähemmän poliittisen ohjelmamme puitteissa komissiossa. Komission työohjelma ei ole yksityiskohtainen erityisillä alueilla – ajatellen tiettyjä tiedonantoja tai yksityiskohtaisempia työasiakirjoja. Tässä vaiheessa sanoisin, että emme voi oikein olettaa, että saataisiin yksityiskohtaisempaa panosta komission tasolta, mutta olen kyllä samaa mieltä siitä, että meidän yhteistyöllemme, vuoropuhelullemme kehityspolitiikassa olisi tarpeen se, että kehitys yksiköistä esitetään yksityiskohtaisempi, täsmällisempi ohjelma, prioriteetit, asiakirjat, joita aiomme työstää, erityisesti kun ajatellaan uusien kehitystavoitteiden agendan täytäntöönpanoa. Olen samaa mieltä siitä, että näin meidän tulisi toimia. Meidän tulisi varmasti jakaa omat sisäiset työohjelmamme kehitysyhteistyön saralta. Ainoastaan näin voimme olla valmiita tekemään yhteistyötä työohjelman pohjalta parlamentin valiokunnan ja komission kesken. Kiitos. Kiitos oikein paljon komission jäsen näistä vastauksista. Minusta tuntuu, että kaikkien kysymykset on nyt katettu kukaan ei valittele. Olkaa hyvä, esittäkää kysymys uudestaan, edustaja Prenä. En, en en oikein ymmärtänyt näistä kontakteista muiden komissarien kanssa ja Mogherinin kanssa. Uh, onko, onko tämä jo ratkaistu? if I may suggest, there are of course the list of jos voin ehdottaa, niin prioriteettilistahan on olemassa. Se on todella pitkä ja kattava lista. En pystynyt, me emme pystyneet yksityiskohtaisesti kaikkia käsittelemään, mutta ehdottaisin, että jotkut tärkeistä aiheista. Politiikan johdonmukaisuus kehityspolitiikassa tai yritysten yhteiskuntan vastuu tai mikä muu tahansa aihe jonka haluatte ottaa esiin. Ehdottaisin, että saisimme yksityiskohtaisemman, täsmällisemmän keskustelun valiokunnassa aikaiseksi näistä aiheista, jotta olemme paremmin valmiita etenemään. Kiitos, kiitos oikein paljon näistä vastauksista. Kiitos tulkeille, että saimme vähän lisäaikaa komission jäsen. Kiitos oikein paljon. Mielellämme teemme edelleen yhteistyötä. Kokous jatkuu kolmelta. Kollegat, meillä on tärkeitä aiheita ja vieraita myös, joten pyydän, että teitä on paljon paikalla. Sihteeristö on tehnyt työtä valmistellakseen hyviä keskusteluita. Kunnioittaa sihteeristön työtä ja tulkaa paikalle. Kiitos. Yes, so maybe yeah. they keep saying to me, but what, yeah. when when is this coming? When and we yeah. don't. I